Colleagues, if you can take your seat. No niin, kollegat, istuutukahan. Aloitamme äänestyksellä verkkojen Eurooppa-välineestä. Tämä on yhteinen TRAN ja ITRE-valiokunnan kokous. Tervetuloa kollegoille. Aloitat sitten. Oletan, että kaikilla on äänestyskortit mukana te tarvitsette äänestyskortin. Emme voi hyväksyä minkäänlaista äänestystä. No niin, hyvä, Kramen. Ja, herr Vorsitzender. Niin, puheenjohtaja. Haluaisin nyt tässä selvittää meidän ryhmämme puolesta, että me osallistumme ainoastaan protestin kautta tähän tapahtumaan, koska säännöt ovat muuttuneet. Kello 22.41 eilen me saimme äänestysluettelon, missä olivat kompromissit mukana. Ja näitä kompromisseja ei mitenkään työstetty keskusteluissa, vaan kyse on ainoastaan sellaista, sellaisista, joista kaksi suurta ryhmää olivat yhtä mieltä. Jos neljä halusivat sellaisen, niin sitä ei ollut mahdollista tehdä. Eli proseduuri on muuttunut aivan pysyvästi. Eilen koordinaattoreiden kokouksessa me pyysimme, että meillä olisi tänään erilliset äänestykset kolme ryhmää ja kolme koordinaattoria puolsivat sitä, kaksi olivat vastaan ja yksi äänesti tyhjää. Ja sitten todettiin, että no, jos suuret ryhmät vastustavat tätä, niin enemmistö vastustaa. Ja sitten se on ok. No sitten proseduuria muutettiin siten, että tässä ei ole mitään kohta kohdalta äänestystä. Sitten välillä todettiin, että koska ITRE oli pyytänyt, että kohta kohdalta äänestys olisi liitteiden, ei liitteiden vaan tekstin kohdalla. Me hyväksyimme tämän ja sitten eilen taas todettiin, että tällaista ei järjestettäisi. Joten me emme voi äänestää muista mielipiteistä ollenkaan enää enemmistönä, joten riippumatta tästä me emme saaneet e, eilen näitä luetteloita, saamme ne ainoastaan yhdellä kielellä, ja tässä nyt sitten näitä sääntöjä on rikottu. Me emme hyväksy tätä ja me tulemme nyt kyllä tarkistamaan, että onko tämänpäiväinen äänestys ylipäätään lainmukainen. Okay, we're actually on the... Niin, itse asiassa emme ole tässä kohdassa vielä, mutta voimme tätä pohtia myöhemmin. Nyt ajat, aloitamme äänestyksen. Niin? Oui, monsieur le président, nous avons 60... Niin, puheenjohtaja. Puheenjohtaja, meillä on 69 kompromissia, josta pitää äänestää. Nämä ö, ovat monen monen sivun pituisia ja tässä pohdin, että onko tässä otettu monikielisyyden säännöt huomioon. I'm told yes by the secretary. Sihteeri Itrestä sanoi, että kyllä, joten niin. Joten menen eteenpäin tältä pohjalta. Aloitamme äänestyksen verkkojen Euroopan välineestä. Esittelijät Adina Jona Valean, Ines Ajala Sender. Ensinnäkin kokeilemme, onko olemmeko äänestysvoimaisia. molempien valiokuntien pitää olla äänestyskelpoisia ja nyt tarkistetaan ensiksi koneet, eli äänestys alkaa, testiäänestys. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Niin, niin, teidän pitää, sinun pitää mennä tuohon Joan paikalle. Niin, teidän pitää äänestää, meidän pitää tutkia, toimiiko kaikki hyvin, hyvä. Teknikot, täällä tämä yksi kohta, ja äänestys päättyy. Onko kaikki hyvin? Hyvä, hyvä. Aloitetaanpa sitten. Artikla 1. No niin, esittelijät valmiina. Kyllä, hyvä. Ja sitten lähdetään. Tästä alkaa maratoni. Hyvät naiset ja herrat, artikla 1, kompromissi 1. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Thomas, Termisin lisäys puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kompromissi 1a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 ja 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 lisäys puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentäkaksi. Minun luettelossa sivu viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Reiki 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 lisäyspuolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta ja 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 297 tikau puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 305 ei, vain kompromissi yhdeksän korjapuheenjohtaja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 310 lisäys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme Kaksi. Kaksi on seuraava. Eli tämä lisäys and carbon dioxide networks puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä lisäys 302. Puhuja korjaa 322 kohtaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty melko selvästi. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus. Vastustaako kukaan suullista lisäystä? Eli suullista lisäystä, tarkistusta ei voida ottaa sitä. Sitten menemme kompromissiin 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15. Seuraavat kaksi raukeavat, koska kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45. Anna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 349 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 355 lisäys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 370 sivulla 18 minun versiossani. 370 lisäyspuolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi 20 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten 353, lisäys, energy efficiency, energiatehokkuus. 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten toinen kohta raukeaa kompromissin takia. Sitten kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 388 Marinesku puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 389 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 390 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Niin tehdään vielä kädennosta äänestyksenä 390 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 395 lisäys puolesta vastaan tyhjää hylätty. 399 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 396 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 397 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 398 ja 400 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 401, suullinen tarkistus. Vastustaako kukaan sitä? vastustetaan, joten 401 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 20, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 402, 403 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 402 403. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. EPPllä on yksi liikaa. Niin, no niin, nyt. Niin, puheenjohtaja, laittakaa omanne takaisin. Koordinaattori otti omansa pois. Hyvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Reiki 21 ja budjetti 20 ovat samanlaisia puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 405 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 404 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 406 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 407 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 408 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 409 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 25 Pari sivua eteenpäin, kompromissi 25. Sivu 27. En tiedä, missä se teidän listalla on, mutta kuitenkin kompromissi 25. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään kompromissi 26. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 27, kunhan sen löydän, siellähän se on. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 476 puolesta Missäs mennään? Niin pahoillani. Tarkistus 71 nyt vuorossa. 476 raukea. Eli nyt tarkistus 71. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 29 puolesta. Niin Grosh. Haluaisin kertoa, että 483 oli identtinen 71 kanssa, et maininnut tätä. Yeah, yeah, yeah, sorry. Niin, pahoillani. Se on siis samanlainen kyllä. Sitten kompromissi 29. Niin, sehän hyväksyttiin. Kompromissi 29 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 514 seuraavaksi. Lisäys puolesta. 514 puolesta. Niin, Michael, taidat olla puolesta, jos kun olet täällä mukana. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 498 Ovatko kaikki perillä siinä, mistä mennään? Kyllä, 498 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Reiki 23, neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Reiki 23, viidesosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Reiki 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 520 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 521 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 524 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 524. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Sitten 5, 2, 3, 5, 7, 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan myöskin tämä 5, 2, 3 ja 5, 7, 2 yhdessä äänestys alkaa. Ei raukea. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se raukeaa nyt. Tarkistus 79 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 525 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 527 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 526 puolesta vastaan tyhjää se on ehkä hyväksytty, mutta tarkistetaan äänestys. Alkaa 526. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPllä on y- kaksi liikaa. No niin, nyt on hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksankymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 529, 530 raukeavat. 5. 531. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 27 regi puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hylätty. 34, kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 4, 8, 5, 4, 9 ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 5, 5, 0 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 5, 4, 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 5, nyt sitten 551 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 552 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 553 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 89 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 90 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 555 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 92 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 562 on lisäys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 563, 564 ovat identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5, 6, kuusi Viisi kuusi viisi oli sama kuin viisi kuusi kolme ja viisi kuusi neljä, joten viisi kuusi kuusi Wilsilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää uudestaan. 95 puolesta. Aha, parempi nyt. Vasta-äänet. Tyhjää. Hyväksytty. 567 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on hylätty. Regi 28 rauennut, joten siirrymme 96 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 36 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 571 puolesta. Vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. 571 äänestys alkaa. se samat kaksi, George ja Matio, voitteko ottaa korttine pois sieltä? Aha, ok. Äänestys on päättynyt. Tämä on hylätty. Regi 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan Regi 30. Äänestys alkaa. yksi Georgios. Pyytäisin, että taas poistat, sieltä äänestys päättyy. Hyväksytty. 573 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Regi 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 574 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 98 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 574 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 576 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 32 raukeaa. 577 ja 578 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 37 puolesta uudestaan. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 582 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 regi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38, kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 584 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 585 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 586 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 101 ja 587 ovat identtiset. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta Vastaäänet. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 39a puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39b. 39b puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä on kuin tällainen bussilinja ABCDE. No niin, ja nyt sitten 39E, tämä Warringtonin bussi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 39F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 Ah, H, kun tässä on niin H, 39 H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 J puolesta. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja I. Minä tässä kiirehdin aivan liikaa. Niin, 39 I pahoittelut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 39 J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 K puolesta uudestaan. Täällä ainoastaan kaksi koordinaattoria äänestää puolesta, siis kaikki puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä on todennäköisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. 39K. yksi EPP-läinen liikaa. Aha, tämä on ok. Georges, sinä olet uhrilampana tässä. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi asia kerrallaan. Seuraavaksi kompromissi 40. 40. Kaikki löysivät sen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 734, se on lisäys puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 742, myöskin lisäyksenä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 42 seuraavaksi. Puolesta. vasta äänet Tyhjää. Hyväksytty. 43 kompromissi. Ahaa, Regi. Pahoittelut. Regi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Regi 1. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 43. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 109. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. kuusi puolesta. yksi yksi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44A ja taas bussireitille 44A vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44B, kompromissin 44B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 7. Tämä on kielellinen, joten se unohdetaan. 3, 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1, 3, 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 1, 3, 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 44c puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 ja 137 ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 140 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 44 E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 151. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 150 puolesta vastaan uudestaan puolesta, siis 150 vastaan, tyhjää, hylätty. Selvä, tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. missä nyt ollaan? Seuraava sivu. Kompromissi 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 154 on lisäys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko, että tämä tarkistetaan? Selvä, tarkistetaan. 154 lisäyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? liikaa EPPtä. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. No aika liki tämä meni. 157 seuraavana puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 157 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 160 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 160. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 161 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 168 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 167 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 173 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 174 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 147. 174 korjaa. Tulkki. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 No tämä on selvä. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Regi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 182 osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 182. Luulen, että tämä hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No se on hylätty. Kompromissi 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 188 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 189 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 190 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 50a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 194. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 206 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on hylätty. 209 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on hylätty. 20 ja 211 ovat identtiset. Haluatteko tarkistaa 209? Tarkistetaan 209. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 20 ja regi 11 ovat identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 212 puolesta Anteeksi, 211 ensin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt sitten 212 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 221, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 222. Täällä eivät monetkaan äänestäneet. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. 223 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 224 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Budjetti kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No niin, sitten pääsemme loppuäänestykseen ja muistuttaisin teitä Grösin uusien sääntöjen mukaan tässä on nyt kolme äänestystä. Me äänestämme tästä muutetusta ehdotuksesta sitten lainsäädäntöpäätöslautelmasta ja sitten näistä instituutioiden neuvotteluista vielä. No niin, ensin lainsäädäntöpäätöslauselma näin muutettuna. Tämä on koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 8 20 puolesta, 8 vastaan, 5 tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. yksi puolesta, 8 vastaan, 5 tyhjää. Hyväksytty niin ikään. Ja sitten vielä äänestys toimijoiden välisistä neuvotteluista. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta, 6 vastaan, 2 tyhjää. Onnittelut kolmelle esittelijällemme. And could I... Ja antaisin puheenvuoron puheenjohtaja Sartorille Älkää lähtekö vielä ihmiset, puheenjohtaja Sartori. Minäkin haluaisin Iterin nimissä kiittää tästä hyvästä työstä, loistavasta yhteistyöstä, joka osoitti sen, että voidaan tehdä hyvää yhteistyötä rankankin toimintatavan yhteydessä, eikä Tran ja Itren kesken. Jatkamme sitten neuvotteluja neuvoston kanssa, ja uskon, että nekin ovat rakentavassa hengessä tehtyjä neuvotteluja. Haluat Pyydän, kaikki ITRE kollegat siirtyvät omaan saliinsa, jossa jatkamme jälleen omaa äänestystämme. Kiitokset ja hyvää työn jatkoa. No- Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on kymmenen minuutin tauko nyt, että toiset voivat siirtyä pois täältä ennen kuin äänestämisten tenteestä. Kiitoksia.